Kiitoksia. Olen EKRltä saanut muutamia nimityspyyntöjä parlamentin valtuuskuntiin ja tämä luettelo liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Jos mitään vastalauseita ei esitetä tähän ennen kuin pöytäkirja hyväksytään, niin nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Istunto päättyy ja jatkuu kello 21.